Esitysistä seuraavana äh, kohtana on yhteiskeskustelu yhteisestä eurooppalaisesta ilmatilasta. Marinaskun mietintö yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen ja David Maria Sassolin äh, mietintö lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut. Annan ensin puheenvuoron edustaja Marineskulle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Presidente, puhemies. Melkein 20 000 lentoa päivittäin, 6 miljoonaa matkustajaa vuosittain, yli 500 000 työpaikkaa ilmailualalla niin maalla kuin ilmassa alle 100 000 työpaikkaa ilmailun hallintapalveluissa. Hyvin mutkikkaita reittejä, sillä Tietysti tässä vaikka toimitaan jäsenvaltioiden monopolin alalla, nämä toimet ylittävät rajat. Ja tässä lyhyt katsaus siis eurooppalaiseen ilmailuliikenteeseen. Jos laaditaan lainsäädäntöä, niin silloin on otettava huomioon kaikki toimijat kentällä, ihmiset, yritykset, hallinnot. Ja tässähän kysymys on ilmatila-arkkitehtuurista siitä, joka pohjaa tehokkuuteen Mm, mm, mm, ja reittisuunnitteluun. Tärkeää varmasti on se, että 15 minuuttia parin tunnin lennosta, jos jää uupumaan, niin sillä on varmasti paljon vaikutuksia, vähemmän päästöjä, vähemmän polttoainetta, vähemmän kustannuksia, vähemmän ajan hukkaa aikaa. Ja tähän pyrittiinkin äh, tällä SES 1, SES 2, SES 3, SES 2 plussallakin äh, tämän äh, asetuksen toteuttaminen itse asiassa on vienyt asioita eteenpäin suunnitelmia, seurantaa ja niin poispäin. Mutta itse asiassa kustannukset eivät alentuneet, eikä myöskään ilmatilan virtaviivaistaminen edennyt. Sama pätee myöskin näihin äh, toiminnallisiin ilmatilan lohkoihin. Nyt tämä toiminta ei ole tehokasta ja tähän on poliittisia syitä. Hallinnot ja äh, AY-liikkeet ja se valtiot taistelevat tästä monista syistä. Ne pitävät kynsin hampain kiinni etuoikeuksistaan ja niitä pelottaa. Muun muassa työpaikkojen menetys itse asiassa. äh, äh myöskin uusiin teknologioihin on elinkeinon taholta sijoitettu ja uusia asioita voidaan panna täytäntöön ja nyt ja olisikin noloa, jos toimenpano toimeenpano tapahtuisi ilman tätä uutta ilmailuarkkitehtuuria. Tämä tehtäisiin julkisin varoin toimijoiden kustannuksella, eikä se myöskään toisi mitään etuja käyttäjille. On siis hyvin tärkeää pyrkiä tehokkuuteen, jotta saataisiin taattua myöskin verkonhallinnojan täysi riippumattomuus, että kansalliset valvojat olisivat mukana tehokkaammin ja että myöskin suorituskyky paranisi. Keskeisin argumentti argumentti asetuksen vastustajilla oli se, oli, oli sellainen, jonka kuitenkin TRAN-valiokunta äänestyksessään äänesti nurin. Tämä, nämä ehdotukset ovat ihan hyviä. Monet toimenpiteet voivat tehostaa toimintoja ja erityisesti hyvin tärkeää on miettiä sellaisia toimia, joilla voidaan parantaa matkustajien tilannetta. Keskusteluissamme ei niinkään puhuttu matkustajien kanssa, vaan virkamiesten kanssa. Ja uskon, että nyt erityisesti käyttäjät ja matkustajat ovat ne, joiden mukavuus ja kohtuullinen hinta heille on myöskin taattava. Valitettavasti pari maata eivät ole tähän valmiita jäsenvaltioissa. Tämä osoittaa, että jos jäsenvaltioilmistava on tällainen, niin tässä ei päästä mihinkään eteenpäin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mitään todellisia argumentteja myöskään tätä asiaa vastaan ei ole. Kiitos. Kiitokset ja herra Sassoli, neljä minuuttia puhemies. Kiitokset, kiitokset myöskin kollegoille todella rakentavasta yhteistyöstä tämän mietinnön valmistuksen yhteydessä. Ilmaliikenteen hallinnointi, ilmaliikenteen organisointi, yhtenäinen ilmatila ja niin kuin, niin kuin hyvin tiedätte, nämä kaikki liittyvät heinäkuussa hyväksyttyyn pakettiin, jonka tarkoitus, tarkoituksena on uudistaa ilmailupalvelut. Tässä hengessä moninainen yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on tervetullut. Se on varsin laaja ehdotuksena ja se luo jonkun verran myöskin ristiriitoja, koska Ilmailupalvelut poikkeavat toisistaan eri jäsenmaissa ja sama koskee myöskin ilma, ilmailun hallinnointia lentoturvallisuus ja eurooppalaisen lentoturvallisuusviraston toimivaltuudet on vielä myöskin avoin kysymys. On selvää, että me tarvitsemme yhtenäisen korkeatasoisen siviiliilmailu, turvailu, turvallisuustason. Tämä on äärimmäisen tekninen äh, kysymys luonteeltaan, mutta myöskin virasto hallintokysymykset äh, äh, on saatava järjestykseen. Uudet säännöt lentoturvallisuusviraston toimesta ovat välttämätön edellytys, jotta yhtenäinen Euroopan ilmatila voisi toteutua hyvin. Erilaisia teknisiä seikkoja on käyty läpi esimerkiksi komission kanssa ja muiden asiantuntijoiden kanssa olen käynyt keskusteluja asioista. Tässä yhteydessä kyse on esimerkiksi ilmailualueen tuotteista, suunnittelusta, valmistuksesta, huollosta, henkilöstöstä ja myöskin koulutuksesta, lentäjien lupakirjoista. Nämä kaikki asiat edellyttävät sitä, että turvallisuus toteutuu yhtenäisesti ja täyspainoisesti. Vielä kerran haluaisin painottaa myöskin asetuksen toisessa osassa mainittua äh, lentoturvallisuusviraston hallinnointia. Se äh, tarkoittaa käytännössä sitä, että toimivaltuudet äh, jaetaan EASan piirissä – sillä tavoin, että teknisestä turvallisuudesta vastaa virasto, kun taas taloudellisesta puolesta komissio ja Eurocontrol taas operatiivisesta puolesta. Jo lähtökohtaisesti kävi ilmi, että komissio halusi muuttaa viraston nimeä ilmailuvirastoksi aikaisemman nimen äh, sijasta vähän äh, yhdysvaltalaisen mallin mukaisesti, Federal Aviation mallin mukaisesti. Vuonna 2012 äh, Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto pääsivät sopuun yhteisestä oikeudellisesta perustasta ja Siinä yhteydessä päädyttiin ratkaisuun, joka perustuu tapauskohtaiseen tapaan. Kaiken kaikkiaan Eurooppalainen virasto on yksi suurimmista unionin virastoista ja siksi Euroopan parlamentin linkittäminen mukaan tähän kokonaisuuteen on välttämätöntä. Me edellytämme, että lentoturvallisuusvirasto tulee selvittämään toimiaan äh, jatkossa Euroopan unionin, Euroopan parlamentin äh, liikennevaliokuntaa ja tässä vaiheessa, kun mietimme äh, tehokkuutta, turvallisuutta ja lentojen kasvavaa määrää ymmärtää, miten tärkeä merkitys tällä virastolla on on harjoitettava myöskin yhteistyötä muiden maiden kanssa ympäri maailmaa ja kilpailun turvallisuuden sekä tehokkuuden standardit on nostettava todella korkealle. Emme saa myöskään hyväksyä sitä, että ilmavalvonta on jatkossa hajoitettua. Sitä on keskitettävä myöskin lentojen Myöhästymisiin on puututtava ja moninaisia muita haasteita on, jotta saamme tilanteen paremmaksi. Vielä yksi yksityiskohta liittyen 43 ja 44 tarkistuksiin. Niihin on sisällytetty teknisiä seikkoja, jotka olisi otettava huomioon huomisessa äänestyksessä. Ja Reding. Kiitos. Ja seuraava puhuja on komissaari Reding. European Sky puhemies. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on yksi kaikkein tärkeimpiä lentoliikenteessä. Meidän lentoliikennejärjestelmämme on sirpaloitunutta, siinä on paljon myöhästymisiä, se perustuu vanhentuneelle teknologialle ja se on paljon kalliimpaa kuin verrattavat järjestelmät muualla. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatilaprojekti on ensimmäinen askel kohti parantaa järjestelmää niin, että saamme todellisen kattavan järjestelmän ja että uuden aikaistamme teknologiaa ja ensimmäisen kerran lentoliikenteen historiassa me olemme pyrkineet pysäyttämään kustannusten lopun. No, jos nyt kaikki nämä asiat on jo kerta tehty, niin miksi tarvitsemme uutta ehdotusta? No, vastaus on se, että me olemme vasta pitkän tien alussa. Ja vaikkakin me olemme päässeet hieman eteenpäin, niin emme ole lähelläkään äh, ratkaisua. SES 2 e Plus ei ole uusi asia, vaan siinä on kysymys siitä, että astumme seuraavaan vaiheeseen, kun täytäntöön panemme olemassa olevaa politiikkaa ja siihen me tarvitsemme tätä uutta ehdotusta. SES 2 e plussalla me teemme turvallisuus- ja valvontaviranomaisista todella riippumattomia. Ja niin merkilliseltä kuin se kuulostaa, meillä on vielä alue, jossa viranomaiset ovat osa sitä järjestelmä, jota he valvovat, ja joskus jopa henkilökunta on samaa, jota valvotaan. Olen vakuuttunut siitä, että me kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että tämä ei ole mikään hyvä järjestelmä hyvälle valvonnalle. Ja mitä tulee komission, Eurokontrollin ja SAN rooleihin. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että ei tule päällekkäisyyksiä. Me haluamme myös enemmän avoimuutta ja että tukijärjestelmät on kilpailutettu. Esimerkiksi näitä ei vielä ole kilpailutettu normaalin kilpailusäännön, joka antaa epäterveiden järjestelmien rehottaa. Ja sitten nämä toiminnalliset ilmatilan lohkot antavat enemmän vapautta ja joustoa. Ja päätöksentekoa on myös rationalisoitu ja tehty riippumattomaksi. Mitä tulee parlamentin tarkistuksiin, ymmärrän täysin sen, että on tiettyjä maita, joissa ajatus riippumattomista valvontaviranomaista on vaikea. Mutta mikäli nämä viranomaiset eivät todellakaan saa riippumattomuutta ja todellisia resursseja, me emme koskaan kykene täytäntöönpanomaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa eikä näitä turvallisuusmääritelmiä. Ja meillä olemme nähneet että myös tiettyjä ongelmia valvonnassa, jotka on tutkittava ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. Meillä on myös tiettyjä ongelmia tarkistusten kanssa, jotka poistaisivat tämän Euroopan lentoturvallisuusviranomaisen, koska silloin valvonta olisi mahdotonta. Me tarvitsemme selkeästi mahdollisuuden katsoa, että viranomainen valitaan objektiivisin kriteerein ja oikeutetusti. Komissio pitää suurinta osaa tarkistuksista hyvänä viranomaiseksi. On vain tiettyjä rajallisia tilanteita, joissa komissio ei ole samaa mieltä TRAN-valiokunnan kanssa. Mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin komissio haluaa, että teksti noudattelisi delegoitujen säännösten tekstiä eikä esitellä uusia vaatimuksia. Äh, vaikkakin komissio on vapaaehtoisesti äh, ottanut äh, tiettyjä ehdotuksia mukaan. Toisekseen me haluaisimme pitää kiinni siitä, että että lentoturvallisuusviranomaisen johtajan toimet tarkistetaan hänen kautensa lopuksi. Ja sitten haluaisin vielä kiittää parlamenttia sen tuesta ja siitä, että parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä menestykkäästi vietämään päätökseen, niin silloin seuraavaksi on jäsenvaltioiden tehtävä hoitaa oma osuutensa. Grazie, Kiitokset ja nyt siirrymme ryhmien puheenvuoroihin EPPstä. Ensin äh, herra Rike. Kiitokset. Haluan kiittää kahta esittelijää vaikeasta työstä tässä mutkikassa aiheessa. Vaikeudet ja kysymykset ovat aika mittavia, kun kysymys on mutkikasta menettelyistä, moninaisista toimijoista, turvallisuuskysymyksistä, ympäristö- ja muista kysymyksistä. Tietysti myöskin erilaisista kansallisista intresseistä ilmailuliikenne varmasti kasvaa tulevien vuosien aikana. Valitettavasti emme ole kuitenkaan siihen ollenkaan valmiita. Ilmatila on hyvin hajanainen, sirpaleinen ja sen takia taloudellisesti, ympäristöllisesti, erityisesti päästöjen osalta sekä matkustajapalveluiden laadun osalta sekä myöskin turvallisuuden osalta asiat ovat hyvin mutkikkaita olemme toivoneet, että tällä olisi myöskin kilpailukyvylle ja kasvulle myönteinen merkitys. Äsken tässä puhuttiin juuri työllisyydestä ja taloudesta ja siitä, että tarkoituksena on elvyttää korkean koulutuksen työpaikkoja Tietysti myöskin tarkoituksena on puolustaa ilmailu- ja lentokenttiä, solmukohtia Euroopassa ja todella myöskin puolustaa nykyistä maailman huippuluokkaa olevaa ilmailuteollisuutta, mutta myöskin sitä, että tämä voitaisiin myöskin tota, sesarikäyttöönoton kanssa, koska siis kysymys on todella ö, tärkeästä kysymyksestä ja tässä tietysti tarvitaan sitä, että kansallisista ö, poteroihin kaivautumisesta päästään eroon, että saadaan todellinen yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Se on Kiitokset SD-ryhmästä neljä minuuttia herra Danelis. Kiitos Arvoisa komissaari, juuri eurovaalien kynnyksellä eurovastaisuus on kasvamassa. Meidän on nyt annettava osoitus siitä, että Euroopan unioni on hyödyllinen sekä pienille että suurille maille. Eurooppalaiset sisämarkkinat on edesauttanut halvojen tai ainakin hyvä kohtuuhintaisten lentojen myymisen Euroopan unionin kansalaisille. Kuitenkin usein törmätään äh, tilanteeseen, jossa lennot myöhästyvät, äh, liput äh, kallistuvat ja tämän lisäksi on oltava huolissaan myöskin lentoturvallisuudesta. Tämänhetkiset lentopalvelut eivät ole valmistautuneet 2000-luvulle, se on selvää näyttää siltä, että tätä ei haluta myöntää. Subsidiariteettiperiaatteen ja kansallisen itsemääräämisperiaatteen eh, puitteissa eh, toimitaan ikään kuin ilmailu olisi edelleenkin jokaisen eh, jäsenmaan oma asia. Kuitenkin kun ajattelemme, että meillä on jopa 38 erilaista lennonvalvontajärjestelmää käytössä ja 60 lennonvalvontakeskusta ei voida millään tavoin jäädä vaan lepäilemään laakereilla. Meidän on otettava mallia vaikkapa Yhdysvalloista. Emme saa liioin unohtaa sitä, että kilpailu esimerkiksi eurooppalaisten ja aasialaisten lentokenttien välillä on valtaisaa ja siksi meidän on organisoiduttava. Kyse ei ole pelkästään henkilökunnasta tai henkilökunnan kyvykkyydestä. Päinvastoin viime vuosina henkilökunta on koulutettu entistä enemmän. Mutta jos me haluamme edistyä, meidän on järkiperäistettävä kaikki ja toteutettava käytännössä yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Se on ainut tapa lunastaa lunastamatta jätetyt lupaukset. Sama pätee myöskin ympäristökysymyksiin, ja alhaisempi kustannuksina ajatellen sekä matkustajia että yrityksiä. Tätä kautta meillä on mahdollisuus tarjota parempia palveluita, eurooppalaisia palveluita ja taata myöskin pan-eurooppalainen ilmaliikenteen turvallisuus. Ensimmäistä kertaa meidän on asetettava inhimilliset tekijät yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan keskiön. Tämä on valtava haaste, ei pelkästään symbolinen haaste, vaan aivan konkreettinenkin haaste. Monia esteitä on nähty ja neuvosto on suorastaan osoittanut sokeutta asian tärkeyden edessä. Mutta Mielestäni kaikkien on kuitenkin oltava myönteisiä ja, ja, ja kiitettävä myöskin esittelijöitä. Seuraava puhe edustaja Benien, kaksi minuuttia. Kiitokset, kiitokset esittelijöille ja kollegoille. En sano, että tarvitsemme nyt juuri tätä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa, koska jos me tarvitsemme sitä itse asiassa eilen, olen pettynyt poliittisen tahdon puutteeseen tässä asiassa. Olen kuitenkin iloinen siitä, että äh, Iso-Britannia on tätä tiukasti tukenut. Kyllä, kerrankin Britannia haluaa enemmän Eurooppaa tässä asiassa huolimatta siitä, että jotkut konservatiivit ovat vähän sitä mieltä, että voitaisiin erotakin EU-sta. Euroopan ilmatilan sirpaleisuus maksaa noin kolme miljardia vuosittain. Se maksaa työpaikkoja ja myöskin tuo lisää päästöjä. Tarvitsemme lisää tehokkuutta ilmatilaan, jotta saamme vähemmän ruuhkia ja jotta myöskin ympäristökysymykset otetaan huomioon. Kestävä ilmailun tulevaisuus Euroopassa tarkoittaa sitä, että teemme nämä asiat nyt ja kunnolla. Olen kuitenkin pettynyt siihen, että kansalliset poliitikot ovat nyt tässä ehdotuksessa menneet siihen rooliin, jonka, joka estää tämän eurooppalaisen lisäeilon. Onko mitään tolkkua siinä, että jätetään Gibraltarin äh, lentokenttä tästä lainsäädännöstä pois? Lainsäädännön tarkoitus on äh, tehdä äh, lennonjohtajan työstä helpompaa. No Gibraltarilla he eivät tee työtä yksin, vaan yhdessä espanjalaisten kollegoittensa kanssa Sevillassa. Minkä takia jotkut kollegat siis haluavat tämän yhteistyön estää? Minkä takia he haluavat eristää Gibraltarin? liberaldemokraatit äänestävät huomenna kaikkia niitä tarkastuksia vastaan, joiden mukaan Gibraltar pitäisi jättää tämän lainsäädännön ulkopuolelle. Ja riippumatta siitä, että olemme hyvin sitoutuneita tähän yhtenäiseen ilmatilaan, saattaa olla, että jätämme äänettämättä tykkää äänestämättä tykkänään tässä lopullisessa äänestyksessä jos joku eu jäsenmaa jätetään ulkopuolelle, niin silloin ei pidä lähteä siihen, että hoitakoot kansalliset parlamentin tämän asian, vaan pyydän teitä, että äänestätte todella tarkistusta 27 vastaan, jos haluatte tällä tavalla toimia. Gruppo Ver. Kiitokset. Edustaja Littenberger, minuutti vihreä. Herzlichen Dank. Kiitos pohjimmiltaan yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on kiehtova ajatus, mutta ikävä kyllä se ei ole ollut mahdollinen. Miksi? Siksi, että sitä on pidetty tällaisena vain hassuna ideana ja jäsenvaltioista on hieman tuntunut siltä, että he eivät halua luopua kansallisesta ilmatilastaan, koska se kuuluu heille ja muiden ei sinne pidä tulla leikkimään. Ja tämä oli perustelu sille, että näitä toiminnallisia ilmatilan lohkoja ei oikein voitu ottaa käyttöön eikä niitä ylipäätään voitu toteuttaa ollenkaan sillä tavalla kuin komissio olisi halunnut. No siitä huolimatta on kuitenkin tapahtunut edistysaskeleita. Meillä on parempaa yhteistyötä, parempi organisointi ja myöhästymiset ovat monilla aloilla ihan selkeästi vähentyneet ja odotusajat ovat lyhentyneet ja esimerkiksi sotilaalliset suljetut alueet ovat hieman pienempiä ja avoimempia. Komissio on kuitenkin mennyt hieman liian pitkälle tässä eriyttämisessä ja TRAN-valiokunta tämän hylkäsikin. Ja minä olisin poistanut sen kokonaan sen vuoksi, että tässä on kysymys ideologisesti, puhta, puhtaasti ideologisesta asiasta siitä, että eriytetään palvelut ja toiminnan tarjoaja. Tässä on asia, joka, joka täytyy voida päättää jäsenvaltioissa. Sitten delegoidut säädökset, siitä on myös tullut komissiolle pakkomielle. Minä näen sen usein tällaisena takaovena kiertää demokraattista valvontaa. Grazie. Kiitos ECR-ryhmästä. Edustaja Foster, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Reilu vuosi sitten oma aloite mietintöni yhtenäisestä ilmatilasta Euroopassa hyväksyttiin runsalla enemmistöllä täällä parlamentissa komission ja jäsenvaltioiden mukaan. Pitäisi nyt lähteä tähän mukaan. Ja äh, olen iloinen komission ehdotuksesta. Äh, tuen tietysti tätä ehdotusta ja myöskin Sasolin teknistä osuutta tässä. Meitä kuitenkin huolestuttavat jotkut asiat tuossa Marineskun mietinnössä käytännössä. Ensinnäkin emme voi tukea sitä, että olemassa olevat kansalliset toimet sulatettaisiin yhdeksi yksittäiseksi elmiseksi. Tämä toisi juridisia ongelmia moniin jäsenvaltoihin, jäsenvaltioihin ja äh, nyt lähdettäisiin siis muuttamaan hyvin toimivia perinteitä. Toisekseen emme myöskään äh, vastusta sitä, että äh, tästä valvonnasta tulisi äh, erityyppistä, mutta tässä tarvitaan tietysti myöskin vaikutusten arviointia. Ja lopuksi sitten Gibraltarista Äh, brittiläiset äh, eivät pidä hyvänä sitä, että se jätettäisiin tämän lainsäädännön ulkopuolelle. Äh, 2006. Tuomioistuimen päätös on kaikkien taso, tahojen allekirjoittama ja emme tällä tavalla millään lailla voi asettaa kyseenalaiseksi tämän hankkeen onnistumista tämä lapsekas käyttäytyminen itse asiassa mutkistaa tätä hanketta entisestään ja tämä tarkoitus on tuoda lisää työpaikkoja, alentaa lipujen hintoja, jouhevoittaa liikennettä ja tällä tavalla voitaisiin myöskin vähentää polttoaineen käyttöä. Toivon, että huomenna kaikki yhdytte tähän mielipiteeseen, kun äänestätte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 joukko asiaa, jotka ovat myöskin sitten viimeistöllä valmi, valmis. Me olemme monet joutuneet parlamentissa torjumaan. Tämä, tämä ilmatilalainsäädäntö on valitettavasti yksi niistä. Siitä ilmenevät hyödyt ovat epäselvät tämä, tämä Eurooppa on tietysti monin osin on kurjassa jamassa, mutta monilla lentokentillä, mutta ei välttämättä ole ollenkaan sitten, ei jäänyt heijastumatta myöskään lentoliikenteeseen, joka on tormeuskurssilla kirjaimellisesti tuo ilmatilan ahtauden vuoksi monia nämä tässä ehdotetut toimenpiteet pitäisi estää, siksi me emme voi sitä tukea. Grazie. Ora la parola agli altri. Ja sitten muut puhujat saavat puheenvuoron. Ensimmäiseksi en El Draui. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen kollega. Kollegat, aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijöitä. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä, koska työ on ollut erittäin rakentavaa, erinomaista työtä ja tavoitteena on päästä nyt yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan. Melko pitkään tämä asia on ollut esillä. Me olemme tässä asettaneet monta eri askelmaa. Me olemme päässeet eteenpäin, mutta edelleen pitää jatkaa tällä tiellä. Me olemme nähneet, miten Parannuksia on tullut, tilanne on parempi matkustajille, viivästyksiä on vähemmän, hinnat ovat laskeneet ja asia on hyvä myös ympäristölle, koska hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet. On käytetty myös vähemmän polttoainetta. Ja nyt nämä ehdotukset ovat vielä yksi lisäaskel oikeaan suuntaan. Haluamme varmistua siitä, että kaikki eri osapuolet ovat vastuullisia. Haluamme varmistua siitä, että on avoimuutta ja tehokkuutta. Aivan kuten edellisetkin puhujat sanoivat, me emme me emme halua, että näitä lisäpalveluita erotetaan, esimerkiksi sääpalveluita. Ne eivät ole tosiaankaan pääongelma. Aikaisemminkin jo sanoimme näin ja me toivomme, että tämä näkyy myös huomenna. Mutta paljolti tämä riippuu niistä tuloksista, joita on nähtävissä. Meillä on kokemusta yhtenäisestä ilmatilasta ja me tiedämme, mitkä ovat heikkoudet. Haluaisin, että komissio keskittyy ennen kaikkea siihen, että ratkaistaan käytännön ongelmia, joita on nähty aikaisemminkin kasaantuvan esimerkiksi tulonjakokysymykset lennon johtajille. Nyt on tulossa menetyksiä tietyille osapuolille. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Vlasak, yksi minuutti. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a pánové. Puhemies, rouva komission jäsen, hyvät naiset ja herrat ajatus tehokkaammasta eurooppalaisen ilmatilan käytöstä on jotakin sellaista, jota olen aina tukenut. Valitettavasti yhtenäinen eurooppalainen ilmatila 2 plussa on problemaattinen asia. Ehdotus tulee väärällä hetkellä, väärään aikaan, ennen kuin jäsenvaltiota Euroopan komissiolla on ollut aikaa arvioida viiteaikaa SES e ykkösen ja kakkosen osalta, joka loppuu siis 2014. Meillä on nyt jo uusi dramaattinen ehdotus käsissä. Käsillämme. Esimerkiksi ilmatilan hallinnoijan, hallinnoijan liittyvät ehdotetut muutokset heikentävät jäsenvaltioiden asemaa päätöksenteossa ilmatilansa koskien. Ja komissio jättää pois asiakirjasta myöskin jäsenvaltioiden suojelun. Hyvää tässä on se, että selvennetään Euroopan komission ja Euroopan ilmais, ilmailuviraston ja eurokontrollin ää, toimivaltuuksia, mutta en voi tätä tällaisena kokonaisuutena tukea. Um- Kiitoksia ja sitten seuraavaksi Le Jarik, kaksi minuuttia. Komissaire. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Minä pelkään pahoin, että näiden kauniiden sanojen takana yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, siellä takana on sellainen tarkoitus, että yksityistetään ilmatilan valvontapalvelut. Nämä sanat, joita te käytitte, tässä puhutaan kilpailukyvystä ja siitä, että rikotaan nämä palvelut kahteen osaan. Ne ovat kuitenkin osoittautuneet tehokkaiksi Ranskassa ja muuallakin Euroopassa. Te puhutte harmonisoinnista, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että on tulossa yksityisiä palveluita, halpapalveluita. Siellä on vähemmän työntekijöitä, jotka saavat, ovat alipalkattuja ja vaarantavat myös matkustajien turvallisuuden ilmailuturvallisuuden nimissä, niiden matkustajien nimissä, jotka äh, lentävät, äh, meidän pitää keskustella uudestaan valtioiden ja ammattiliittojen kanssa. Jos halutaan vähentää kustannuksia, silloin meidän pitäisi kyllä vähentää kustannuksia osakkeenomistajilta. Ei pidä ottaa tällaisia riskejä, jotka vaarantavat ihmishenkiä. Kiitos. Grazie, onorevole Görling. Un minu- ja seuraavaksi Görling, yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitos, eh, rouva puhemies, eh, rouva komissaari, hyvät kollegat. <clears throat> Minä olen täällä tänään. Taidan olla äh, äh, muuten yksi harvoista, joka vain tästä asiasta on tänne tullut puhumaan, vaikka mikään asiantuntija kuvittele olevaninkaan. Eh, minä olen kuitenkin siinä tilanteessa, että jos jo toistamiseen eh, yhden kuukauden aikana minun pitää kysyä sama kysymys. Eli miksi ihmeessä tämän eh, parlamentin jäsenet pyrkivät sorsimaan minun vaalipiiriäni Gibraltaria? Olen sen ainoa edustaja en tiedä mitä tähden Pascual on 23, 6 eh, ja 7 ylipäätään jättänyt. Olisi hyvä tietää, miksi nämä ovat hänen mielestään välttämättömät. Minusta on välttämätöntä, että Gibraltar eh, tähän yhtenäiseen markkina, ilmailumarkkina-alueeseen kuuluu, niin kuten 2006 eh, ilmailusopimuksessakin määrätään minun vaalipiirini Gibraltarin tarina on yhtä, yhtä pettymystä pettymysten perään. Tässä on esimerkiksi juuri ylilentooikeudet kiellettiin viime vuonna, että 23, 4, 6 ja 7 vastaan äänestetään. Ja sitten vastaavasti 1, 4, 4 puolesta. Kiitoksia ja sitten puhujalista ilman puheenvuoropyyntöjä tai puheenvuoropyynnöt ilman puhujalistaa siis ensimmäiseksi pankin. Kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Tämä lainsäädäntöehdotus herättää paljon merkittäviä kysymyksiä. Euroopan komissio on antanut kannanottonsa. Olen aivan samaa mieltä nykyisiä SES-puitteita pitää muuttaa, koska ne eivät toimi tällä hetkellä tehokkaasti. Komissio on antanut ehdotuksensa. Se ei valitettavasti ole täysin oikea, koska siinä annetaan suurille toimijoille parempi tilanne kuin pienille. Esimerkiksi Unkari. Ja me puhumme tässä myös SES plus kaksi konseptista ja sen, mikä sitten sen henki on. On paljon sellaisia toimijoita, joilla on etusia markkinoilla. Tämä varmasti kuitenkin johtaa suuriin kustannuksiin. Tässä on tiettyjä markkinarajoitteita. Ne ovat äh, riski pitkällä aikavälillä. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Schwab. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Vize presidentin... Kiitoksia puhemies, varapuheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä ja äh, varjoesittelijöitä. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila voi olla hyvä esimerkki siitä, miten voimme saavuttaa eurooppalaista lisäarvoa ja miten voimme saada aikaan myös sellaisia lentoyhteyksiä, jotka ovat ympäristöystävällisempiä. Tämä on arvokas toimenpide, joka täytyy täytään, täytäntöön panna. Minä itse elän ja asun raja-alueella. Siellä on paljon lentokenttiä. Minä tiedän, miten tärkeää on, että lentoliikenne on hyvin järjestetty ja tehokasta. Meidän pitää investoida tähän, jotta eurooppalainen ilmatila on mahdollisimman pitkälti hyvin koordinoitu. Siinä on tehokkaat reitit ja aikataulut niin, että eurooppalainen järjestelmä on mahdollisimman tehokas. Tässä täytyy olla yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Nastojanja komisije da se osigura siguran i visoko kvalitetan prometni sustav u Europi svakako vrijedi podržati. U području zračnog... Kiitoksia puhemies tässä ilmailuliikenteen alalla meidän pitäisi mahdollistaa se, että matkustus on turvallista, ympäristöystävällistä ja edullista. Meidän pitää tietenkin integroida yhtenäinen ilmatila, mutta ratkaisun pitää olla tasapainoinen. Mielestäni tässä pitää uudestaan katsoa tätä ehdotusta ja meidän pitää katsoa myös sitä, onko tässä otettu huomioon riittävästi lentoliikenteen turvallisuus. Meidän täytyy katsoa myös sitä, vaarannetaanko tässä niitä pieniä maita, joiden pitää pitää täyttää nämä säännökset. Se saattaa vaarantaa niiden talouksia, varsinkin kun puhutaan pienistä lentokentistä. Meidän pitää tehdä edelleen töitä tämän ehdotuksen parissa. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro De Freie. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Comissária, sejamos claros. A intenção deste pacote... Uh, komissaari, tehkäänkö, tehdäänpä nyt selväksi se, että <clears throat> että tämä äh, äh, liberalisointihanke äh, on tekemässä ilmailuliikenteestä houkuttelevampaa Euroopassa ja tekemään siitä kaikin tavoin suurille yhtiöille kannattavampaa toimintaa. Se on tämä bottom line tässä. <clears throat> Nämä valvontaviranomaisten ja sellaisten muiden navigointibyroiden roolin vahvistaminen on se, mitä pitäisi karttaa, koska ne tekevät vain hallaa toiminnalle, erityisesti syrjäseuduilla ja syrjäisimmissä jäsenmaissa. Tämä on sellainen toimintasarka, jossa niiden vastuu on suunnaton. Me haluamme tietenkin ympäristöystävällisempiä reittejä, tehokkaampia reittejä, mutta kaikki nämä ovat saavutettavissa, mutta eivät liberalisoinnin puitteissa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tikau. Kiitoksia. Minä haluaisin korostaa sitä, että yhteinen eurooppalainen ilmatila pitäisi panna täytäntöön, koska sillä voitaisiin positiivisesti vaikuttaa myöhästymisten vähentämiseen ja ilmastonmuutoskysymykseen. Se johtaisi myös talouskasvuun ja työllisyyden lisääntymiseen ja kilpailukyvyn lisääntymiseen Euroopassa erityisesti, kun se eh, lisäisi korkeapalkkaisia työpaikkoja. On konsultoitava Kaikissa toimenpiteissä, joissa on sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, niin olisi konsultoitavaa myöskin työmarkkinaosapuolia. Turvallisuus on kuitenkin ydinasia. Mutta tällä hankkeella vaikutetaan tai myöhästymisiin ja toiminnallisiin ilmatilalohkoihin, jotka olisi pitänyt olla valmiina jo 2012 vuonna. Tällä voidaan parantaa ilma- ilmailupalveluiden tehokkuutta kaiken kaikkiaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jutseva. Kiitoksia puhemies. Yhtenäis, yhtenäisen lainsäädännön käyttäminen, siinä tuodaan yhteen SES 1 ja 2, siinä on paljon odotuksia. Meidän täytyy kuitenkin pyrkiä sellaiseen tilanteeseen, että jäsenvaltiot voivat hyväksyä tällaisia muutoksia niin, että erotetaan lennonjohto sillä tavoin kuin se nyt on tässä ehdotuksessa. Tämä johtaa tietenkin keskittymiseen suurempiin yrityksiin ja se vaikuttaa kansallisiin järjestelmiin ja tästä syystä pitäisi olla enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Meidän ei pitäisi syyttää maita siitä, että ne eivät ole vielä näin pitkällä teknologiassa. Tarvitaan ähm, vaikutusten arviointi myös sosiaalisella kentällä. Me tietenkin kannatamme kaikki parempaa turvallisuutta, ja tehokkuutta, mutta meidän pitää suojella myös työpaikkoja ja pitää saada aikaan tasapainoa. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro komission jäsen Reding. Uh, Arvoisa puhemies, olemme kuulleet mielenkiintoisen keskustelun tänään. Komissio ymmärtää, että jotkut sen ehdotuksen osat voivat olla hankalia eri, eri sidosryhmille, mutta meidän täytyy kuitenkin keskittyä koko järjestelmän toimivuuteen. Ellemme pidä voimassa maailmanlaajuista järjestelmää, kaikki kärsivät työntekijät, matkustajat ja koko talous. Mitä tulee valvontaviranomaisten riippumattomuuteen, niin meidän mielestämme tämä on ehdotuksen kaikkein tärkein osa. Ja olen iloinen nähdessäni, että se sai täällä kannatusta. Iloisia olemme myös siitä, että että institutionaalista näkymää ja sääntelykokonaisuutta yksinkertaistetaan. Toisaalta sitten taas tukipalvelut ovat tärkeä ennakkoehto sille, että olosuhteet ovat samat kaikille, kun kilpailu, tarjouskilpailut avataan näiden palveluiden osalta. Mitä tulee EA SAn akkredit- suorittamaa akreditointia kansallisten viranomaisten suuntaan, niin se on tärkeä käsite, mutta sillä on suuret, laajat vaikutukset ja se vaatisi kattavaa vaikutusarviointia. Sen takia tässä vaiheessa olisi en, ennen aikaista tehdä siitä päätöksiä, mutta se varmasti, varmasti tulevaisuudessa tutkitaan tarkemmin sekin aihe. Lopuksi toteaisin, että olemme iloisia parlamentin positiivisesta suhtautumisesta ja nyt on aika lähteä todella liikkeelle, lopettaa valmistelevat keskustelut. Euroopan ilmaliikennehallinta on päivitettävä ja meidän ei pitäisi hukata aikaa turhaan ö, tässä kohtaa enää. Kiitoksia komission jäsenelle. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Marinescu, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää toista esittelijää, varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin kiittää herässä Solja varsinkin, koska nämä kaksi mietintöä ovat toisistaan riippuvaisia. Nyt haluaisin sanoa komissiolle aivan ensiksi, että jos nyt erotetaan tukipalvelut tämän mietinnön vaikutus ei vähene. Me emme voisi tukea tällaista ehdotusta. Teknisesti se olisi hyvin vaikeata täytäntöönpanovaiheessa. Olemme sitä mieltä, että työpaikkojen väheneminen ei synny tätä kautta, vaan niin, että saadaan ilmatilaan uusia rakenteita ja se johtaisi myös lentoaikojen lyhentymiseen. Tämä näkyy myös kollegojeni kannanotoissa. Mutta nyt jäsenvaltiot pelkäävät työpaikkojen puolesta, samoin kuin hallinnon puolesta ja kansallisten viranomaisten riippumattomuus on lisä tae turvallisuudesta. Romaniassa me sanomme, ettei voi pelkojansa paeta, mutta olemme sitä mieltä, että yhtenäinen eurooppalainen ilmatila kyllä löytää paikkansa ja tämä hyödyttää meitä kaikkia, kaikkia osapuolia, tätä alaa ja myös matkustajia koska matkustajat hyötyvät suoraan näistä palveluista. Kiitos. Kiitoksia, herra Marinesku. Seuraavana puheenvuoro, edustaja Sasoli. Ihan lyhyesti vain, koska tuossa aikaisemmin käytin jo paljon aikaa. Haluaisin onnitella Marineskua hänen tekemistään työstä ja täytyy todeta, että haluamme tässä nyt parantaa valvontaa ja fra- fragmentointia vähentää niin, että eurooppalainen virasto hoiti, hoitaisi tehtävänsä parlamentin valvonnassa niin, että saataisiin aikaiseksi tehokkaammat palvelut ja lisää turvallisuutta. En ymmärrä, miten edustaja Ferreira on sitä mieltä, että turvallisuus vähenisi. Pyytäisin kaikkia lukemaan tekstit huolellisesti, jotta löytäisitte uudelleen sen mahdollisuuden, kuinka voitaisiin mennä kohta, kohti yksityistämistä, mitä emme käsitelleet teemana tässä. Delegoidut säädöksethän ovat sellainen asia, josta Euroopan parlamentti on aivan tiettyä mieltä. Tietänette komissaarisen hyvin. Eli Euroopan parlamentti haluaa harjoittaa valvontaa komission toiminnan suuntaan. Mehän tiedämme, että huomenna kun näistä kahdesta tekstistä äänestetään, niin meillä on yhdessä paljon tehtävää komission kanssa, erityisesti neuvoston suuntaan. Kiitoksia paljon kaikille tästä käydystä keskustelusta. Kiitoksia kovasti edustajansa Soolille. Olemme nyt päättäneet tämän keskustelun. Ja huomenna kello 12 siitä äänestetään. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ja Kyseessä on Hans-Peter Mayerin mietintö, matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt. Tästä saa puheenvuoron ensimmäiseksi esittelijä Mayer, neljä minuuttia.